Xiangyangin uiguurien autonominen alue Kiinassa. Alkuun esittelijöille puheenvuoro. Ensimmäisenä kollega Kelam, yksi minuutti. Commissioner. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Uiguureista on tullut käytännössä vähemmistö historiallisessa kotimaassaan. He tarvitsevat kansainvälistä tukea, jotta he voivat säilyttää kulttuurinsa ja identiteettinsä – ja Kaskaarin kaupungin kohtalo on nyt vaakalaudalla. Modernisointiohjelma liittyy 85 prosenttiin perinteiseen vanhaan kaupunkiin, joka on tarkoitus purkaa. Ja meidän täytyy estää se, että tämä historiallinen kaupunki tuhotaan ja että sinne rakennetaan kerrostaloja. Jos Kiina haluaa saada meidät vakuuttuneeksi siitä, että kaikki on kunnossa, ensinnäkin tämä alkuperäinen väestö on saatava vakuuttuneeksi siitä, että kulttuuriperintöä kunnioitetaan ja että uiguurin kieltä opetetaan kouluissa samalla tavalla kuin Kiinan kieltä. Kiinan viranomaisten pitää hyväksyä ekomuksen panos, sillä hän on paljon kokemusta historiallisten paikkojen säilyttämisestä ja Kashgar pitäisi liittää Unescon maailmanperistö listalle, jossa on hyvin paljon jo alueita mukana vanhalta silkkitieltä. Kiitos. Kiitokset edustaja Kelam. Seuraavana edustaja Shake, yksi minuutti. Commissioner, dear colleagues, under the... Komission jäsen, hyvät jäsenet. Kehityksen puitteissa tämä Kaskarin vanha kaupunki puretaan. Tämä ei pelkästään kulttuuriperinteelle suuri isku, vaan tämä alue myöskin uiguuri- ja hui-väestölle tärkeä alue ja myöskin Kiinan kulttuurisen monimuonaisuudelle. Kiina on pyrkinyt kulttuuridiplomatiaan ympäri maailmaa, mutta ketään kiinnostaa tällaisen, tällaisen yksikulttuurinen maa. Myös taloudelliset mahdollisuudet ja kestävät suhteet maailmaan ovat tässä vaakalaudella, sillä pitää ottaa huomioon vähemmistöjen asema tässä yhteydessä. Pyydämme Kiinan hallitusta arvioimaan tilannetta Kaskarin mukaan ottamassa tähän yhteiseen hakemukseen Kasastanin, ja Tajiskanin ja Uzbekistanin kanssa niin sanottuun Unescon maanperintökohdehankkeeseen. Ja korkea edustaja pitäisi myöskin jatkaa keskustelua Kiinan kanssa ja tehdä tästä enemmän asioita ja, ja Kiitoksia edustaja Saake. Seuraavana Geringer de Ödenberg, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Dalai Lama ilmoitti, ettei hän tule jatkamaan johtajan tehtävissä ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä vaikuttaa Dibetin tuleviin tulevaisuuteen, mutta nyt puhumme uiguurien tulevaisuudesta. Kiina sanoo usein, että se taistelee terrorismia vastaan, mutta valitettavasti tässä tilanteessa se tuhoaa kulttuuriperintöä. Me olemme huolissamme erityisesti Kaskaarin tilanteesta. Siellä vanhaa kaupunkia ollaan tuhoamassa. Se on parhaiten säilynyt arkkitehtoninen kohde. Yli miljoona turistia käy vuosittain tällä kaupungin alueella. Ja tämä kohde pitäisi lisätä Unescon kulttuuriperintöluettelolle. Toivottavasti Kiina tähän suostuu ja toivottavasti EU tekee kaikkensa, on yhteydessä Kiinan viranomaisiin ja kertoo, että vähemmistön oikeuksia on suojattava samoin kuin kulttuuriperintöä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Brepols, yksi minuutti. Ehm, kiitoksia, herra puhemies. Kashgar on symboli, millä tavalla uiguurien kulttuuria Kiinassa eletään. 27. tammikuuta järjestin Brysselissä konferenssin ja siinä yhteydessä totesin, minkälainen vaikutus Kiinan politiikalla on uiguurien perinteeseen. Täällä viitataan uudistukseen ja julkiseen turvallisuuteen ja tämä johtaisi siihen, että vanhasta kaupungista jäisi vain 15 prosenttia jäljelle ja Kaskarikaupungista tulisi betoniviidakko. Meidän tulisi tehdä kaikkemme ennen kuin on liian myöhäistä. Euroopan parlamentin tämä parlamentti on jo heinäkuussa vaatinut Kiinalta että se tekisi kaikkensa avoimen ja kunnioittavan keskustelun aikaan saamiseksi uiguurien kanssa ja varmistaa sitä, että alueella tehdään järkevää politiikkaa ja sitä uuri perintöä vaalitaan. Mutta valitettavasti Kiinan Kaskarin politiikka on aivan päinvastaista. Siellä tuhotaan kohteita ja siirretään paikallista väestöä muualle. Meidän ja Kiina ei myöskään halua, että Kaskar lisättäisiin Unescon kulttuuriperintöluetteloon. Tämä on osoituksena siitä, miten kulttuuri, kulttuuririskauksia ja monipuolisuutta mukamas vaalitaan Kiinassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Prebols. Te tiesitte, että teillä on puolitoista minuuttia käytössä. Minä sanon, että vain minuutti. Mutta nyt kollega Tänök. EU-motto e on moninaisuudessaan yhtenäinen, mutta tämä nyt ei näe kuitenkaan Kiinassa. Kommunistijohtaja haluaa yhtenäisyyttä, mutta niinkään monimuotoisuutta ei edistetä. Se, että nyt Kiinan kulttuuria tuputetaan vähemmistölle maan suurimmassa maassa. Se aiheuttaa paljon paineita ja me tiedämme, miten buddhiste, buddhisteja on sorrettu viime vuosisatona ja nyt sama kohtalo koskee Kashgaria Xinjiangin autonomisella alueella. Satoja vuosia kaupunki on ollut menestyksessä silkkitiellä Keski-Aasiassa siellä on ollut kukoistava kulttuuri, mutta nyt sitä ollaan romuttamassa ja rakentamassa uudelleen. Täytyy muistaa, että tämä on varmaan Pekingin pyrkimys murtaa separatistien tahto. Ja jotkut separatistit ovat ikävä kyllä yhteydessä myöskin al qaidaan mutta kuitenkin Kiinan hallituksen täytyy miettiä, että vanhan kaupungin tuhoaminen ainoastaan vahvistaa niiden, niitä, jotka haluavat käyttää väkivaltaisia keinoja valtiota vastaan. Tenok. Kiitos edustaja Tanok. Seuraavana Tavares, kaksi minuuttia. Obrigado, caro presidente, caros colegas. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Toden puhuakseni, kun katson näitä kolmea kiireellistä, kiireistä asiaa, jotka meillä on tällä esityslistalla, pitää todeta, että tämä on ehkä se asia, jossa olen kaikkein toivottomin. Pakistanin ja valko jälkeen se, että unioni voisi vaikuttaa jotenkin Kiinan viranomaisiin niin, No ehkä se on joskus mahdollista, mutta kun puhumme Kiinasta, niin me tiedämme myös, että me käytännössä emme voi vaikuttaa mitenkään asiaan. Myös asia on niin, että meidän pääkaupungeissamme presidentit Sarkozy ja Merkel ja myös muut valtioiden päämiehet tekevät, mitä he pitävät itse oikeana. Ja nythän on myös niin, että eivät kiinalaiset pyydä meidän neuvojamme tässä asiassa, eikä se mitään suuria mielenosoituksiakaan ole. Kiinan hallitus tekee mitä oikeaksi näkee kehittääkseen maataan. Ja tietenkin toimivat aika brutaalisti tässä yhteydessä, on kyse sitten nyt uikurit tai tiipetiläiset. Tietenkin me voimme todeta, mitä me haluamme todeta, mutta meidän päätöslauselma luonnoksessamme vain puhutaan tässä uikuuriin tilanteesta ja heidän tapahtuvasta vääryydestä. Tässä on alue, jossa pitäisi pelastaa siis kulttuuriperintö, mutta jos Kiinan hallitus on kyseessä, niin aina puhumme kuitenkin sitten taas toisaalta tärkeistä taloista, tilanteista ja suhteista sinne. Ja annamme heille tavallaan vapaat kädet. Ja me kunnioitamme suuresti Kiinan suuria saavutuksia, mutta meillä on kuitenkin moraalinen velvoite toimia asiassa. Tämän takia meidän pitää olla johdonmukaisia. Muuten meidän pitää miettiä sitä, että onko meidän kantamme oikea. Paljon kiitoksia edustaja Tavares. Seuraavana ryhmien puolesta ensimmäisenä kollega Posselt, yksi minuutti. Herra puhemies, uiguurit ei ole mikään vähemmistö, vaan silkkitien perinteinen kansa, joka joutui Kiinan hallinnon kynsiin. Uiguurien maailmankongressi Münchenissä tekee kaikkensa muun muassa uiguurien hyvyksi ja Blue Shield – Calvin Hasburin johtama foorumi tekee kaikkensa alueen pelastamiseksi. Ja kun puhumme uikuurien puolesta, niin tarkoituksena on myöskin verota ystävällissävyisesti Kiinan suuntaan, sillä kyse on ka- tukahtumaisillaan olevasta perinteisestä kansanryhmästä. Kiinan pitäisi huomio, huomata, että kulttuurikansan perinteisiin kuuluu myöskin muiden kulttuurien ja kansojen, erityisesti pienempien kansojen ja kulttuurien tunnustamisesta. Kolmessa perustuslain kohdassa pitäisi sanoa, että kulttuuriperintöä olisi vaalittava. Siksi sanoisinkin, että kiinalaisilla kiinalaisilta kumppaneilta meidän tulisi vaatia uiguurien kohdistuvaa suojaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Possel. Seuraavana kollega Kretu. Personal cred că trebuie să ne ferim în acest... Kiitoksia. Henkilökohtaisesti katson, että meidän täytyy nähdä asiat monelta kannalta. Meidän ei täällä ajatella pelkästään asia yhtä puolelta. Xinjiangin autonomisen alueen väkivaltaisuudet osoittavat, että väkivaltaan on turvauduttu ja siksi meidän täytyy nyt käydä enemmän tätä vuoropuhelua. Päätöslauselman ei tarvitse keskittyä ainoastaan viranomaisten oikeuteen suojella omaa maataan, koska tällä alueella on islamismin ja terrorismin uhkaa Al-Qaida on siellä läsnä. Ja meidän täytyy tukea näitä alueita taloudellisesti ja muutenkin. Kiitos. Seuraavana edustaja Ojuland yksi minuutti. No, uh, Puhemies, on hyvin tietty, että Uiguurilla maa on tällä hetkellä vaarassa on tuloksi toiseksi Tiibetiksi. Kiinan tasavallan henkilöt ovat osoittaneet, että tämä maareformin tarkoituksena on se, että 25 prosenttia tästä Paskarin kaupungista tuottaisiin. Tällä nihilismi pitää keskeyttää ja Euroopan unioni pitää vaatia, että viranomaiset Kiinan tasavallassa eivät tuhoaiset tärkeää kulttuuripaikkaa vanhan silkkitien varrella. YK on julkilausuma ihmisten oikeuksista, kun he kuuluvat johonkin tiettyyn etniseen vähemmistöön, kuten myöskin Kiinan tasavallan perustuslakia pitää noudattaa, jopa Pekingissä. Pekingissä. Ja Kiinan kansantasavalta on yhä enemmässä käytön eh, mustamaalannut vähemmistöjä, kuten uikureja ja tiipetiläisiä. Tämän kulttuuriväestön murha tällä vuosisadalta emme tietenkään voi missään nimessä hyväksyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Puaska, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. kiinalaiset eivät pidä ainakaan ylemmällä tasolla siitä, että muita kulttuureja ja vähemmistöä mainitaan. Kaskar on muslimi-uiguurien keskus suuri vähemmistö ja Kiina on pyrkinyt valloittamaan alueen, mutta siinä onnistumatta. Ja siksipä hallinto pyrkii tukahduttamaan kaikki pyrkimykset oman identiteetin vahvistamiseksi Kaskaarin alueella. En ole varmia, varma siitä, kykenevätkö Kiinan viranomaiset hyväksymään perinteitä ja historiaa ottaen huomioon, mikä on Kiinan oma perinne ja tilanne. Kiinan lähestymistapa Kaskarissa on osoituksena siitä, että hallinto ei kykene kunnioittamaan perusperiaatteita. Tästä syystä meidän täytyy välittää suora viesti, että me kunnioitamme kaikkia Kiinan alueella olevia perinteitä, olipa kyse Tibetistä tai Kaskarin alueesta. Kiitoksia. Kiitokset kollega Puaska. Pyydän anteeksi. Haluin viedä teiltä puheenvuoron liian aikaisin. Seuraavana edustajakollega Keli Yksi minuutti. Uh, Kashgar, is a city of... Kashgar on 3,5 miljoonan ihmisen kaupunki, eli vähän vähemmän kuin koko Irlannin väestö. Se on lähempänä Bagdadia kuin Beijingiä. Se on silkkitien varrella ja siellä on erittäin hyvin säilyneitä paikkoja islamilaista arkkitehtuuria, jotka ovat aavikon alla. Siellä on myöskin suuri hauta, ja koko alueen erittäin arvokas, se on selvää. Mutta uhat ovat suuria, koska kiinalaiset haluavat uudelleen kehittää kaupunkia ja myöskin alueella esiintyy usein maanjäristyksiä. Ja meidän täytyy estää tämä, koska suuri aarre voi tuhoutua. Meidän täytyy puhua tästä nyt täällä tänään ja kuten sanottu, voimme pyytää, että tämä otetaan mukaan maailman perintölistalle. Ja ehkä voimme myöskin muistuttaa ihmisiä, millainen aarre tällä alueella on, jotta se voidaan säilyttää myöskin tulevaisuuteen. Se olisi meille suuri menetys, mutta Kiinalle vielä suurempi. Kiitos. Seuraavana edustaja Repo, yksi minuutti

Oikein paljon kiitoksia edustaja Repo. Seuraavana käsi menettelyyn Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Makovei. Future generations depend on our actions. Tulevat eh, sukupolvet näytöt meidän toimimme, että me voimme suojella tällaisia paikkoja kuin Kashgar. Tämä on tärkeä pilari islamin suhteen Kiinassa. 2009 Kiinan hallitus ehti tämmöistä ohjelmaa, joka sitten purkaisi 25 prosenttia Kaskarin kaupungista ja tästä tänne moderneja asuntoja näiden tilalle. Tämän purkaminen pitäisi keskeyttää. Meidän pitäisi luoda sellainen suunnitelma, joka säilyttäisi vanhan kaupungin. Ja tämä koko alue pitäisi olla sitten Unescon kulttuuriperintöohjelman alla, johon Kiinakin on liittynyt vuonna 2005. Pyydän komissiota neuvostoa ottamaan tämän asian esille Kiinan viranomaisten kanssa. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia edustaja Makovei. Seuraavana I Rueda, yksi minuutti. Thank you. Uh, cultural Kiitoksia. Kulttuuriperintö on tärkeää, jotta voidaan säilyttää identiteettiä. Se on selvää Euroopassa, Kiinassa ja kaikkialla. Ja ka- kiinalaiset kyllä tietävät tämän. Esimerkiksi on nähty, miten on tuhottu tätä perintöä, eli tätä kulttuuria monilla paikoilla, kuten Tiibetissä, ja nyt sama tapahtuu sitten uikurien alueella, esimerkiksi Kashgarissa. Siksi on tärkeää, että jälleen kerran esittelemme kantamme ja pyydämme, että Kiinan hallitus välittömästi lopettaa kulttuuriperinnön tuhoamisen Kashgarissa ja että se tekee asiantuntijatutkimuksen tällä alueella. Hallituksen uskottavuus pohjautuu myöskin siihen, miten se kohtelee vähemmistöjä. Jos kiinalaiset haluavat olla uskottavia kansainvälisesti, on tärkeää, että ne kohtelevat kunnollisella tavalla ja ihmisoikeuksia noudattaen vähemmistöjä, kuten uigureja. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Romevai Rueda. Seuraavana edustaja Rybich, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät komissaari jäsen Haan. Uskon, että kulttuuri globaalitasolla on tullut paljon keskeisempään asemaan. Ja Karl Habsburg juuri tällä viikolla kertoi meille, kuinka tärkeää on identiteetin löytämiseen se, että kulttuuriperinnettä ei anneta pelkästään uikurien käyttöön, vaan se on maailmanlaajuinen arvo. Kiinalle pitäisi osoittaa, että tässä voidaan tulla myös heitä vastaan. Me olemme tehneet sopimuksia sen suhteen, että voidaan myöskin antaa suoria investointeja tähän suuntaan. Ja tässä näemme myöskin tällä alueella, tämä tulee yhä keskeisempään asemaan. Ja monilla alueilla ja kaupungeissa tullaan käyttämään samanlaisia oikeuksia, jotta tästä kansainväliset suhteet näissä yhteyksissä voivat auttaa huomattavasti.

Vielen Dank. Oikein paljon kiitoksia edustaja Essayah. Seuraavana kollega Czarnecki, ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoro, vaiko? Halusin vain käyttää puheenvuoron, jos saan, siis tästä aiheesta. Äh, no nyt se ei onnistu. Käytitte tätä työjärjestyspuheenvuoron merkkiä, mutta nyt puheenvuoro saa kollega Pasescu, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Kaskarin historiallinen keskus on vaarassa ja samaan aikaan uiguurien kulttuuriperintö. Tällainen politiikka johtaa siihen, että tämän vähemmistön identiteetti häviää. Sehän on lähellä silkkitietä ja uiguurien siirtäminen tältä alueelta ja Kashgarin tuhoaminen ovat toimia, jotka lokkaavat vähemmistön oikeuksia. Kaupunki on hyvä esimerkki islamin arkkitehtuurista Keski-Aasiassa. Kashgarissa voitaisiin restauroida näitä taloja ja parantaa asukkaiden elämänlaatua, mutta miksi viranomaiset eivät investoi tämän tyyppiseen työhön? historiallisessa keskuksessa se voitaisiin ottaa mukaan maailmanperintölistalle osana silkkitietä ja pyytäisin, että Kiinan hallitus lopettaa kaupungin tuhoamisen ja löytää vaihtoehtoisia toimia. Paljon kiitoksia edustaja Basescu. On hienoa, että lähes monet ovat käyttäneet vain ja, ja ainoastaan heille käytössä olleen puheenvuoroajan. Vielä kaksi puheenvuoroa. Edustaja Korhola ensimmäisenä, olkaa hyvä

Oikein paljon kiitoksia edustaja Korhola. Ja vielä lopuksi kollega Czarnecki, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen pahoillani, etten äsken oikealla tavalla pyytän puheenvuoroa, niin haluaisin tulla puheenvuoroa keskusteluun, enkä halunnut esittää mitään työjärjestyspuheenvuoroa. Jos olisin teidän paikallanne, niin, niin ei, niin kyllä myös, myös kannattaa turvapaa Seskulle ensin puheenvuoron, en minua. Jälleen kerran Euroopan parlamentti puhuu uikurien tilanteesta ja vähemmistötä sorretaan Kiinassa. Haluan muistuttaa erään EPn päätösasman tekstistä tässä yhteydessä myöskin, mutta haluaisin muistuttaa myös siitä, että tässä yhteydessä puhutaan myös muista vähemmistöistä, joita tällä hetkellä painotaan katoliset tai kristityt, heitä myöskin vainotaan siellä Kiinassa tällä hetkellä. Siinä heille on asetettu tällaisia kirkkomaksuja, joita katolinen kirkko ei ole hyväksynyt. Myös tämä keskustelu voisi olla hyvä, ja voitaisiin tällainen keskustelu käydä kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen puolesta Kiinassa. Paljon kiitoksia. Edustaja Tsarnetski. päätän Catch the Eye-menettelyn tähän. Ja lopuksi puheenvuoron saa viedä komissaari Arvoisa komissaari Haan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, parlamentin jäsenet. Kulttuuriperinnön säilyttäminen on tietysti keskeisen tärkeää, jotta voidaan suojella vähemmistöjen perinteitä ja elämäntapaa. Ja lisäksi tärkeiden kulttuurikohteiden tuhoaminen saattaa olla kohtalokas ei pelkästään kulttuuriperinnölle ja arkeologiselle jänteille, vaan myöskin kulttuuriperinnölle yleensäkin. Tässä valossa Euroopan unioni huolestuneena katsoo, mitä tapahtuu Kashgarin kaupungissa Xinjiangin autonomisella alueella Kiinassa. Kashgarin merkitys on erittäin tärkeä kulttuurisesti uiguureille ja Kashgaria pidetään yhtä tärkeänä kuin Jerusalemia muslimeille, juutalaisille ja kristityille – Vuonna 2009 Kiinan hallitus totesi, että Kashgarin restauraatio on tarpeen, jotta voidaan suojella kaupunkia maanjäristyksiltä ja tulipaloilta. No, tämä on tietysti hyvä tavoite, mutta kansalaisyhteiskunta sekä Kiinassa että muualla on ollut erittäin huolissaan näistä tavoista, joilla on edetty. Ollaan erittäin huolissaan siitä, että jopa 85 prosenttia vanhasta kaupungista saattaa purkaa ja monet merkittävät rakennukset, Junikisa Klik, Maglasa ja Biohredi, on jo tuhottu. On myöskin huolestuttavaa, että 200 000 ihmistä joudutaan ehkä siirtämään kodeistaan ja että ilmeisesti hyvin vähän on kuultu kaupungin asukkaita tässä asiassa. Näiden rakennusten purkaminen, jotka ovat olleet olemassa jo satoja vuosia, saattaa vaikuttaa kielteisesti kulttuurin säilyttämiseen tulevina vuosina. On myöskin ikävää, että Kiina ei ole ehdottanut Kashgaria maailmanperintöluetteloon, vaikka se on ainutlaatuinen ja UNESCO voisi olla mukana tämän kaupungin kehityksessä. UNESCO joka tapauksessa on ottanut yhteyttä Kiinan viranomaisiin liittyen siihen, miten Kashgarin muuttaminen vaikuttaa kulttuuriperintöön. Ja me vetoamme nyt Kiinan viranomaisiin, jotta se tekisi, yhteistyötä Unescon kanssa, jotta Kashkarin kehitys noudattaisi kansainvälisiä hyviä käytänteitä. Euroopan unioni myöskin vetoaa Kiinan viranomaisiin, jotta ne varmistaisivat, että Kashgarin asukkaita kuullaan, kun käsitellään kaupungin tulevaisuutta ja että heidän kantansa otetaan huomioon. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, komissio jäsen Haan. Sitten kuusi päätösosmaehdotusta on tänne annettu ja näin keskustelu on päättynyt. Mennään sitten äänestyksiin seuraavaksi. Ensin äänestetään Pakistan päätöslauselmasta.